joka estäisi Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän toteuttamisen. Konservatiivireformistien ryhmän puheenjohtaja on kertonut minulle, että herra Edward Macmillan Scott ei ole enää tämän ryhmän jäsen 20. heinäkuuta 2009 lähtien. Seuraava tiedotus. Olen saanut ryhmältä Euroopan kansapuolue Euroopan konservatiiviset reformistiset vihreät ja Euroopan vapaus demokratia on esitetty ehdotuksia valiokuntien delegaatioiden muutoksia. Näistä, näistä muutoksista ja pyynnöistä on pöytäkirjoissa merkin, että jos näihin ei tule huomautuksia, niin nämä vahvistetaan. Teillä nämä muutosehdotukset